huomenna torstaina 25. marraskuuta 2010 alkaa seuraava istunto yhdeksältä. Esityslista on julkaistu ja se on nettisivulla saatavissa. Kokous päättyy, nukkukaa hyvin.